että hyvin paljon vähemmän saatiin päätettyä kuin mitä me olisimme halunneet. Muistuttaisin, että Durbanissa kaikki osapuolet sanoivat, että he eivät halua tehdä tätä suurta sopimusta ennen vuotta 2015. Ja tämä prosessi ei nyt äh, hämmästyttänyt ketään, kun se on nopeutunut. Meidän täytyy olla realistisia, ja me olimme realistisia siinä, mitä Varsovassa saataisiin aikaan, ja meidän pitää nyt lähteä oikealle tielle, matkallamme kohti Pariisia. Tässä oli kysymys hyvin pitkälti rahoituksesta. Meillä oli tiettyjä jäsenvaltioita, koko joukko jäsenvaltioita, jotka, joilla on nyt rahoitusta, joilla oli enemmän rahoitusta Euroopassa ja oli myös muita asioita, joita käsitellään tässä rahoitusosiossa, enkä nyt käsittele yksityiskohtaisesti tätä, mutta minusta lopputulos oli ihan ok. Ja sen lisäksi myös kaikkein haavoittuvimmat valtiot ovat 20 vuotta jo vaatineet korvausrahastojen järjestämistä. Se, on ollut, se oli tässä nyt, se miten me nyt hoidamme tätä korvausrahastoa, niin on ollut menestys ilman, että kuitenkaan perustimme mitään uusia toimielimiä ja se oli mielestäni hyvä asia. Avainkysymys lauantaina oli nämä ADP, eli työohjelma ennen Pariisia. Se, mitä me sanoimme ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa, että me halusimme aikataulun, sen me saimme. Me halusimme, että kaikki tekevät kotitehtävänsä vuoteen 2014 mennessä. No, se mitä me saimme on, että tämä tehdään 2015 ensimmäisen osion aikana. No, eihän tämä varmasti koske kaikkia, mutta emme me voi kuitenkaan sanella ja vaatia, että kansalliset parlamentit tekevät kotitehtävänsä, jos ne eivät halua tehdä sitä. Mutta päätettiin kuitenkin, että 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana on kaikkien maiden suunnitelmat niin, että hyvissä ajoin ennen Pariisia voimme nähdä, onko tämä yhteinen ponnistus tarpeeksi suuri niin, että maailma voi jäädä tämän kahden asteen korotuksen alle. Eli on hyvin tärkeää, että meillä on nämä tietyt tekijät selvitettynä ennen Pariisia. Miksi? Siksi, että tässä on ero siihen alhaalta ylös hallintoon, jossa ihmiset tulevat ja kertovat, mitä he haluavat tehdä, ja sitten se, mitä me haluamme luoda, eli ylhäältä alas ja alhaalta ylös välillä tasapaino. Eli me tiedämme, että alhaalta ylös se ei tuota tarpeeksi tuloksia. Meidän täytyy luoda jotain uutta, jonkinnäköinen hybridi, ja meidän täytyy tietää, mitkä maiden ähm, suunnitelmat ovat, mitkä heidän tarkoituksensa ovat, että me saamme tietää tämän ajoissa. Ja sitten meidän täytyy miettiä, jos ne eivät riitä, niin meidän täytyy, täytyy olla aikaa miettiä, mitä me teemme sitten. Ja olen aika vakuuttunut tuntuu, että tämä oli tärkeä päätös ja ranskalaiset kollegat voivat nyt tämän pohjalta tehdä työtä eteenpäin tulevana puheenjohtajamaana. Suuri keskustelu oli aika lailla samankaltainen kuin Durbanissa, jossa oli tiettyjä maita, jotka halusivat tavallaan palata taaksepäin, mutta ne eivät onnistuneet. Eli se, mitä me teemme tässä, koskee kaikkia. Tämän täytyy koskea kaikkia laillisesti ihan yhtä paljon, kuten Durbanissa sovittiin. Eikä meidän tule aliarvioida sitä, mitä me siellä silloin näimme, koska se osoitti, miten hankala ja kivinen tie meillä on matkalla kohti Pariisia. Positiivisena asiana meidän täytyisi nähdä, että USA sitoutui enemmän kuin aikaisemmin on ollut nähtävissä ja he ovat myös julkisesti ilmoittaneet että 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana hekin aikovat kertoa, mitä he aikovat tehdä. Joten tältä osin tässä oli hyviä asioita. Ja sitten vielä lopuksi jotkut muistanevat, kun me sanoimme, että on tärkeää, että ensi vuonna me päätimme, että Kioton pöytäkirjan toisena kautena, sinnehän päätettiin jo, että tarkistetaan, mitä tehdään 2020. Ja meidän mielestämme oli hyvin tärkeää, että tämä se tehdään niin, että me voimme nähdä, mitä tähän lisätään ja että tämä koskisi kaikkia maita. Ja tämä on heijastunut hyvin selkeästi Varsovan päätöksiin. Eli olisi tällainen ministeritason kokous ensi vuonna, jossa kaikki, kaikki osapuolet ovat sitten Kioton pöytäkirjan osapuolia vai ei, niin kaikkien täytyy olla mukana tässä hallinnollisen tason keskustelussa, millä tavalla me parannamme asioita vielä ennen vuotta 2020. Ja sitten vielä lopuksi, ette varmaankaan välttyneet näkymästä, kuulemasta, että oli tällainen uusi sana. Meillä on aina ollut sitoumuksia ja tavoitteita kehitysvaltioille, sitten toimia, joissa on taloudellista tukea kehittyville maille. Tämä on sitä kiotokieltä. Me olisimme halunneet eh, tiettyjä sitoumuksia sillä tavalla, kuin me niistä yleisesti puhumme, eli sitoumuksia kaikille. Mutta tämä oli aika ristiriitaista ja saimme sen sijaan sanan contributions, panostuksia, osallistumispanostuksia. Mutta minusta tärkeää on tietää, että nyt me olemme päässeet tästä yhdestä sanasta kehitys, kehittyneille maille ja toisesta sanasta kehittyville maille. Nyt on tämä yksi yhteinen sana, mutta luonnollisesti tässä on suuri keskustelu vielä siitä, mikä on tämä panostuksen tai osallistumisen oikeudellinen perusta, pohja. Mutta joka tapauksessa seuraavalla COP-puheenjohtaja maalla on nyt ainakin tie viitotettuna ja se ehkäpä pelasti tämän konferenssin loppujen lopuksi. Hildegard. Paljon kiitoksia, Koni Hildegard. Kiitokset tästä tiivistelmästä myöskin Varsovan kokoukseen liittyen. Henkilökohtaisesti ja varmaankin monet muut läsnä olleet saivat sinne enemmän kuin mitä sinne mentäessä odottivat. Ongelmia oli, että hallitus muuttui vielä kesken kaiken. Senkin järjestäminen ei ollut ihan pikkujuttu, siihen meni yksi kokonainen päivä, se ei tietenkään ollut omiaan helpottamaan työskentelyämme, mutta kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin sanoa, että kokouksen anti oli hieno, yksi askel, pieni askel eteenpäin. Ilmastopolitiikka etenee etanan vauhtia, mutta tärkeintä on, että tässä, tästä ei syntynyt mitään kauheata sotkua niin kuin joskus aikaisemmin. Ja mitä tulee meriliikennealan päästöihin, kyllä me voimme saada tuloksia aikaiseksi. Kriisin kourissa taistelee yksi ala, erityisesti juuri varastomateollisuus. Me kaipaamme ehkä juuri varastomoja koskevan elvytysohjelman. Mehän tiedämme, että teknisin toimin päästöä voidaan leikata 75 prosenttia. Se on melkoinen määrä. Ja kun katsotaan esimerkiksi ilman laatua satamakaupunkien alueella, Eli mitä vähemmän polttoainetta, eli bunkkeriöljyä poltetaan satama-alueella, niin sitä paremmalta ilmanlaatu vaikuttaa. Ja sitten meillä on nämä seka-alueet ja siihen liittyvä työ. Tästähän on Satu vastannut. Meidän täytyy varmistaa, että nämä lainsäädäntöeksit eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, autoalalla meillä on ollut tällainen ongelma, eli jos jotain tehdään, niin sitten yksi, kaksi hiilidioksidikaasupäästöt myöskin kasvavat. Meidän tulisi ehkä pohtia komission puolella ja muuallakin juuri sitä, että voitaisiinkohan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa käyttöön vähäpäästöisiä aluksia. Ylikapasiteettia on havaittavissa, jos katsotaan satamakaupunkeja, niin laivat ovat vain satamassa, eli kapasiteettia on enemmän kuin tarpeen käytössä. Ehkäpä tällainen romuttamisohjelma voitaisiin ottaa käyttöön, johon myöskin varustajat osallistuvat, mutta sitä kautta myöskin Äh, kuljetuskapasiteetti kasvaa. Ehkäpä meidän tulisi miettiä, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista siten, että ilmasto ja ympäristö tästä hyötyvät, erityisesti viittaan tässä ilmanlaadun parantamisen. Jos emme tee yhtään mitään, seisomme vain tumput suorina, niin silloin CO2-päästöt kasvavat 51 prosentilla vuodesta 2010-2050 mennessä tältä se näyttää. että Tästäpä syystä onkin hyvä, että nyt keskustellaan tästä lainsäädäntötyöstä ja toivottavasti siitä saadaan hyvää aikaiseksi. Nyt aloitamme koordinaattoreiden puheenvuorokierroksella ensimmäisenä Seber, sitten McEvan ja Davis ja sen jälkeen Silakakis, niin Silakakis puhuu Chris Davisin puolesta. Hänhän toimii myöskin kohta käsiteltävän äh, tekstin esittelijän ominaisuudessa. Ensimmäisenä Richard Siva. Kiitoksia. Minä haluan aloittaa tästä meriliikennealasta. Mehän näimme jo lentoliikenteen puolella, miten hankalaa on päästä yhteisymmärryksen kansainvälisellä näyttämöllä, minkälaisia ongelmia on edessä. Komission lähestymistapa alkaa tästä MRV-järjestelmästä, eli tietojen keräämisoperaatiolta. Se on ihan oikea lähestymistapa, mutta ehkäpä meidän pitäisi pohtia sitä, että pitäisikö meidän katsoa uutta lähestymistapaa, eli ettemme ensin kerää tietoa, sitten esitä tavoitteita ja sitten lähdetään niitä tavoitteita saavuttamaan. Mehän tunnemme nämä menettelytavat muilta sektoreilta. Ilmailun puolella ja meriliikennepuolella ongelmana on juuri se, että Eh, hiilivuoto-ongelma ihan omassa muodossaan on tullut esille. Jos lähdemme tietojen keruu linjalle, niin meidän tulisi pohtia juuri sitä, mitä puheenjohtajakin totesi, että miten voimme varmistaa, että nämä teknologiset muutokset otetaan markkinoilla mahdollisimman nopeasti käyttöön. Se on melkoinen haaste, sillä teknologioita on olemassa, joiden avulla hiilidioksidikaasupäästöjä ja muita päästöjä voidaan vähentää ja miten saamme varmistettua, että laivosto saadaan muutettua nopeasti, esimerkiksi rummutusohjelmien kautta tai tukiohjelmien kautta, ihan miten tahansa, mutta joka tapauksessa vaikutuksena olisi se, että hiilidioksidikaasupäästöt pienenisivät, kulutuslukemat pienenisivät, ilmalaatu paranisi, eli silloinhan me voisimme ikään kuin saada hyviä tuloksia aikaiseksi ja se ei aiheuttaisi myöskään ongelmia kan, suhteessa kansainvälisiin kumppaneihin, ja samalla vielä me saisimme kansainvälisellä laivanmyyntimarkkinoilla etulyöntiaseman, kun meillä on näitä puhtaampia aluksia myytävänä. Eli meidän täytyy katsoa tätä positiivisesta näkökulmasta, yrittää ohjata tätä kehitystä tähän suuntaan. Se olisi hyvä sekä Euroopassa että kansainvälisestikin katsottuna. Joten tästä syystä toivoisinkin, että olisikohan mahdollista, että komissio yrittäisi löytää tällaisen positiivisen lähestymistavan. Eli katsotaan, että mitä alalla on tehty ja mitä tehdään, mutta ei jatketa vanhalla tiellä, eli tavoitteet ja siltä pohjalta sitten menettelytavat. Tämä johtaa ongelmiin, kuten myöskin ilmailualalla on totuttu näkemään ja sitten byrokratiakeskustelut ja muut, niin sehän ei ole mikään uusi asia. Eli meidän pitäisi olla hiukan innovoivampia ja yrittää löytää toisenlainen ratkaisumalli. Ja mitä tulee Varsovan neuvotteluihin, itse en päässyt paikalle, mutta voidaan puhua menestyksestä. Eli pienin askelin on päästy tähän tulokseen, mutta tärkeintä neuvotteluihin liittyen on se, että me jatkamme tällä tiellä eli etteivät neuvottelut pysähdy. Koska mehän tiedämme, että kyse on niin kuin pyörästä, jos se ei liiku, niin se kaatuu. Ja tässä yhteydessä tärkeää onkin, että me yritämme hyödyntää tätä poliittista prosessia ja julkista näkemystä, yleistä näkemystä asiasta, eli että saadaan tätä prosessia jatkettua, mutta poliittinen painostus tietenkin näissä kasvavissa talouksissa Kiinassa ja muualla mm, tulee olemaan merkittävä, varsinkin ilmanlaatukysymykset. Ja minä uskon, että tämä kehitys muualla eh, edesauttaa Euroopan unionin etenemistä. Tietenkin media haluavat nähdä suuria merkittäviä sopimuksia, mutta siitä ei ole kyse. Mistään sitovasta suuresta sopimuksesta ei ole kyse, vaan siitä, että tavoitteet saavutamme. Ehkä saamme satin kutia siitäkin johtuen, mutta tärkeintä on, että prosessi jatkuu eikä pysähdy ja meidän täytyy vain jaksaa tällä tiellä ja yrittää löytää pitkällä aikavälillä toimenpiteet tämän kahden asteen tavoitteen saavuttamiseksi, mutta sanon vain vielä uudemman kerran, että tämä konferenssi oli menestys ja meidän täytyy varmistaa, että tämä viesti saadaan välitettyä myöskin kansalaisten suuntaan. Ja minä uskon, että kansalaisten näkemyksetkin muuttuvat, kun he näkevät, mitä me olemme saaneet aikaiseksi, kun näkevät, mihin me olemme sitoutuneet. Ja Koni, toivoisin, että jatkossa sinä olet ikään kuin Euroopan unionin kunnianhimoinen esikuva näissä keskusteluissa ilmastonmuutoksen hyväksi. Kiitoksia. No niin, nyt seuraaviin puhujiin. Toivottavasti en unohtanut ketään, mutta kunhan olen luetellut kaikki, niin sitten ei muita puheenvuoroja enää anneta. Eli McEvan, Silakakis, Rosbach, Simanski, Florence, Jörgensen ja vielä Gerbrandi. Unohtuiko joku? Ei tainnut unohtua, joten aloitetaan sitten Linda McEvanissa. Olepas hyvä. Thanks, Connie. Thanks for that. Kiitos Connie, kiitos tästä palautteesta. Jos miettimme seuraavien neuvottelujen ajankohtaa, niin ei sekään ole helppo ajankohta. Yhdysvaltain vaalit ovat tulossa. Emme halua, että tässä käy, käy niin kuin Clintonin kanssa. Silloin kun presidentti on toisella kaudella ja sopii jostakin, niin se ei enää juurikaan voi mennä lävitse sitten kongressissa. Tällä parlamentissa komission kausi tulee päätökseen ja lakeen ja sieltä tulee sitten, koska halutaan antaa aloitteita ennen kuin kausi loppuu, mutta loppuun tätä ei koskaan saada viedyksi. Eli tällainen samanlainen ilmiö on kyseessä. Jos puhutaan aivan vilpittömästi, niin kyllä parlamentissakin ilmastoasiat ovat muuttuneet, niin kuin Richard tietää. Nämä ovat hyvin vaikeita kysymyksiä. On vaikeampaa saada hyväksytyksiä asioita täysistunnossa. Monet asiat täysistunto jumittuvat, jotka viisi vuotta sitten vielä olisivat menneet helposti lävitse. Tämä näkyy myös neuvostossa ja omassa maassani. Käydään valtavaa keskustelua vihreistä kysymyksistä, eikä niinkään edes vihreistä kysymyksistä, vaan kustannuksista ja siitä, millä tavalla rakennepolitiikkaa on toteutettu. Tätä politiikkaa laadittiin ikään kuin jatkuvan kasvun lähtökohdasta. Nyt puhutaan 2030 tavoitteista. Ei tämä ole helppoa keskustelua ei EU-ssa eikä laajemmassakaan maailmassa. Joutuuko komissio muuttamaan omaa kielenkäyttöään, kun ajatellaan suurta yleisöä, ihmisiä, heidän maksamia laskuja, vaikkapa sähköstä ja kaasusta? Paljon liioitellaankin sitä, kuinka paljon vihreä energia tulisi maksamaan pitää kyllä myös paikkansa toisaalta se, että ihmiset maksavat energiasta ja joutuvat maksamaan myös infrastruktuurista, jonka kautta energiaa jaetaan. Energiaköyhyys on hyvin tärkeä kysymys. Miten energian kohtuullinen hinta voitaisiin huomioida kotitalouksien kannalta? Esimerkiksi tiivis rakentaminen ei ole talonrakentamisessa kovinkaan hyvällä tolalla kaikissa jäsenvaltioissa. Standardit eivät ole riittävän tiukkoja. Onko sellainen vaara, että Eurooppa on vain sellainen instituutio, joka luo uusia kustannuksia ja suuren yleisön tuki vähenee entisestään? Ei tiedä, saadaanko selkeitä sitoumuksia vuonna 2015 edes EUn osalta Tiedän, mikä ilmastokeskustelu on tässä parlamentissa ja tiedän, että omassa maassani, niin kuin varmasti monessa muissakin maassa, keskustelu on vaikeaa. Kiitokset. Ja seuraavan edustaja Xilakakis. Uh, I will, uh... Niin. Esittelijänä käsittelisin lähinnä tätä MRV-järjestelmää, tarkkailu, raportointi- ja todentamisjärjestelmää, joka on tärkeä aihe. On tärkeää mitata tarkasti ja kattavasti kaikki relevantit kasvihuonekaasupäästöt, jotka laivoista ilmaan päästetään. Tämän pyrin huomioimaan myös omassa mietinnössäni. Soveltamisalaa siinä laajennan ja on hyvin tärkeää toteuttaa tämä sellaisella tavalla, joka on mahdollisimman tehokas ja mahdollisimman relevantti. Ystäväni, joka toimii sanomalehtialalla, on kerran todennut minulle, että älä anna realiteettien pilata hyvää argumenttia. Kyllä minä nyt joudun antamaan realiteetin pilata joku senkin hyvän argumentin. Jos luemme ympäristöviraston raporttia meriliikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun ja kasvihuonekaasupäästöihin, niin tämän raportin mukaisesti aluksilla on kielteinen vaikutus kansainvälisesti kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmaston lämpenemiseen. Tämä on pieni osa todellisuutta, joka on otettava huomioon. Tilanne varmasti kuitenkin muuttuu kahdestakin pääsyystä. Ensinnäkin kauppa lisääntyy huimasti tulevien 30 vuoden aikana ja meritse käytävä kauppa, joka on kaikista tehokkain kuljetusmuoto, niin ikään lisääntyy kovasti. Näin ollen on varmaa, että lisääntymistä tapahtuu. Ja sitten tämä Mm. rikki, joka on, vaikuttaa jäähdyttävästi, mutta joka on myös pääsaaste aina vuoteen 2020 tapahtuu viilentymistä globaalisti, ainakin tämän ympäristöviraston katsauksen mukaisesti. Sen jälkeen todennäköisesti siirrytään sitten kielteisten vaikutusten ajanjaksoon, jotka lisääntyvät ajan mittaan. Tämä on otettava huomioon. energiatehokkuuden saralla on mahdollisuuksia parantaa tilannetta. IMO, jonka kautta komissio saa tietonsa, joka on suoraan relevantti tässä aiheessa, ei puhu 75 prosentista, vaan hieman täsmällisempi. Se toteaa, että 25-75 prosenttiin Realiteetti on nyt se, että 25-75 on, on tämä prosenttiosuus, eikä aina 75 prosenttiin saakka, jopa 75 prosenttia. Mittaukset on tehtävä korrektisti ja on pyrittävä olemaan realistinen. On myös muistettava, että kaksi kolmasosa kustannuksista aluksella aiheutuu polttoaineesta – on merkittäviä markkinakannustimia sen suuntaan, että alukset toimivat energiatehokkaasti. Liiketoiminnassa markkinatehokkuus on tärkeää. Tämän takiahan yrityksiä pyöritetään. Me yritämme korjata markkinoiden tehottomuuden puutteita. Ja jatkossa meidän tulisi hinnoitella kasvihuonekaasupäästöt. Mielestäni tässä tarvittaisiin maksuja. Jos pyritään päästökauppajärjestelmään maailmanlaajuisesti, niin se ei tule toimimaan, mutta se nyt taas on, on sitten toinen keskustelu ja toinen aihe. Minusta tässä erityisaiheessa pitäisi toimia niin, että yritetään päästä mahdollisimman lähelle amerikkalaista ehdotettua suunnitelmaa IMOssa. Minusta se on hyvä suunnitelma. Näin meillä olisi vahvat argumentit, jotta IMO voisi ottaa MRV-järjestelmän käyttöön mahdollisimman nopeasti. Eurooppalainen järjestelmä, MRV-järjestelmä, olisi vain ongelmia aiheuttava järjestelmä. Meriliikenne on globaalia luotteeltaan, niin kuin voitte hyvin kuvitella. On yrityksiä, jotka ovat ikään kuin yksittäisiä aluksia, ja yksittäiset aluksetkin voivat olla yrityksiä. Ne muuttavat maailmanlaajuisten reittejä, ne muuttavat toimintapaikkaansa, on myös pienempiä aluksia, jotka jätetään tämän asetuksen ulkopuolelle, mutta joita voidaan käyttää tällaisiin keskuspaikkaa kohti suuntautuviin kuljetuksiin reuna-alueilta. Tässä pitäisi siirtyä 400 raja-arvoon, mitä amerikkalaisetkin ehdottavat imossa tällä hetkellä bruttotonneissa. Ja mahdollisimman yksinkertaisesti tämä pitäisi toteuttaa, jotta voisimme helpottaa sekä neuvostoa että IMOta viemään tätä aihetta eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Minusta nyt on aika saattaa aiheen käsittely päätökseen ja olisi hienoa, että tässä onnistuttaisiin. Näin voisimme edesauttaa globaalin MRV-järjestelmän käyttöönotossa. Kun ajatellaan alusten energiatehokkuussuunnitelmia, niin tämä on myönteinen askel, joka on otettu IMOssa – energiatehokkuus myös suunnitteluvaiheessa on huomattava askel. Jos saisimme vielä kansainvälisen MRV-järjestelmän, niin silloin oltaisiin jo lähellä seuraavaa askelta tässä globaalissa prosessissa. Tässä oikeastaan se, mitä minä halusin todeta. Ja vielä yksi huomio ilmastoneuvotteluistamme. On otettava huomioon talouden alamäki talouden supistuminen, se on realiteetti. Vuosi kausia kasvu on pienempää kuin muualla maailmassa ja pienempää kuin mitä itse olemme ennustaneet. Laskelmat ovat nyt toisen näköisiä. Tätä tietoa pitäisi käyttää globaaleissa argumenteissa. Me emme ole niin rikas ja vaikutusvaltainen manner, niin että voisimme kaikkia muita auttaa. Meillä on korkea työttömyys, talous, taantuma on syvä. Tämä on läntisen maailman kriisi ja aivan erityisesti Euroopan kriisi. Tämä on otettava huomioon. Annan tästä vain yhden esimerkin, joka on minulle tärkeä esimerkki. Kreikassa miinus 25 prosenttia BKT ja päästöt per capita ovat todennäköisesti samalla tasolla tai kenties pienemmät kuin Turkin päästöt. Turkilla ei ole minkälaisia velvoitteita Eli todellisuudessa tässä on kyllä ongelma, erityisesti naapurien kanssa, ja tämäkin muistettava otetaan huomioon. Kiitos. Paljon kiitoksia. Niin, paljon tärkeitä asioita jokaisella on mielessä, mutta toivoisin, että puhuisitte suhteellisen lyhyesti ytimekkäästi. Seuraavana Anna Rosbach. Tack Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä puhuisin mielelläni äidinkieltäni. Tervetuloa Koni, on mukava nähdä sinua täällä. No, olen todellakin iloinen siitä, että vihdoin ja viimein alukset ovat keskiössä. Me olemme puuneet busseista, lentokoneista ja kaikesta mahdollisesta. Joten nyt on todella hienoa nähdä, että vihdoinkin jotakin tapahtuu myös laivojen sektorilla. Ja ihan oikein, kuten puheenjohtaja sanoi, meillä on ylikapasiteettia vanhoista laivoista mutta suurin osa vakavamielisistä varustajista, joiden kanssa minä olen puhunut, tietävät oikein hyvin, että aluksilla on pitkä elinikä. Ja he tietävät myös hyvin selvästi, että kun he hankkivat itselleen uuden alukseen, niin he voivat todellakin äh, jo lähteä sille tiellä, että äh, pyritään nolla päästöihin, koska se on myös varustajalle kaikkein halvinta. Silloin he voivat myös käyttää tätä alusta kaikkein kauemmin sen sijaan, että he joutuvat panostamaan uuteen. Joten esimerkiksi monet tanskalaiset varustajat tietävät hyvin, mihin suuntaan tässä ollaan menossa ja toivon, että he ovat niin kansainvälisiä, että he voivat jakaa tätä tietoa myös muille kuin meille täällä. Ja tiedän myös luonnollisesti, että suuret firmat ovat ryhtyneet eksperimentoimaan myös muunlaista polttoainetta, biopolttoaineita ja muuta. Eli siis tässä on jo paljon tai jotain, joka tapahtuu tällä sektorilla ja se on hienoa. Mutta haluaisin kuitenkin kysyä, millä tavalla meillä voisi ylipäätään olla mahdollisuus äh, tavallaan viitottaa kehitystä. Emme me puhu vain CO2. Me puhumme samanaikaisesti myös siitä, että että täällä on valtavia alueita, pieniä, on, on pieniä aluksia, kala-aluksia ja sitten on valtavia konttialuksia, jotka yhä enemmän myös liikennöivät hyvin haavoittuvilla alueilla, alueilla, jossa luonto on hyvin haavoittuva, joka ei selviä näistä saasteista. Joten miten, me, miten ihmeessä me voisimme todellakin eh, realistisesti vähentää näitä päästöjä? Ja sitten vielä yksi pikku asia. Meillä on tiettyjä eturistiriitoja alusten omistajien ja alusten vuokraajien välillä koska omistajia me voimme säädellä, mutta mitä me teemme niille, jotka vain sitten vuokraavat tai liisaavat tämän aluksen, koska nehän vain ajaa posottavat villisti pitkin meriä ilman, että heitä mitenkään säädellään. Miten me voisimme tämän pikkuongelman hoitaa? Ja sitten ihan lyhykäisesti ilmastokonferenssiin. Tässä minulla on aikamoinen huokaus, joka liittyy tähän, mitä edeltävä puhuja sanoi Eli tämä ää, ähm, lisää rahaa ongelma. No, Eurooppa on voiva alue, mutta kuten edeltävä puhuja tässä sanoi, niin ei, eivät kaikki maat Euroopassa ole rikkaita ja tämä send more money on mielestäni hieman vaarallinen sivupolku ja meidän täytyy nyt todellakin varoa että meidän omat kansalaisemme eivät lopeta meidän tukemistamme. Eihän ole mahdollista, että meiltä vain vaaditaan rahaa. Tämä send us more money. Koni, miten me hoidamme tämän? Toki olen sitä mieltä, että meidän täytyy tukea ihmisiä muuallakin, mutta eihän sen aina tarvitse olla rahaa. Emmekö me voisi antaa jotain muunlaista porkkanaa heille, niin että asian parissa voitaisiin työskennellä. Eikä vaan se, että me annamme heille rahaa tavalla tai toisella. Kiitos puheenjohtaja. Siinäpä tämä. Vielen Dank, Anna Ros. Paljon kiitoksia, Anna Rosbach. Seuraavana edustaja Szymanski. Dziękuję. Z, z uwagą wysłuchałem wypowiedzi. Mam problem z oceną tego szczytu. Kiitos. Olen tarkkaan kuunnellut, mitä totesitte Varsovan konferenssista. Puheenjohtaja totesi, että odotukset ylittyivät ja te taas sanoitte, että tilanne olisi voinut olla huonompikin. Monet olivat pettyneitä, mutta tämä ei ole meille yllätys. Meidänhän on otettava huomioon globaali tilanne, eikä tässä ole yllätyksille sijaa. Olen kuitenkin yllättynyt siitä, että edelleenkin puhutaan globaalista sopimuksesta ja ikään kuin kielenkäytön muutoksesta, terminologian muutoksesta. Eihän tämä juuri mitään muuta, koska tarvitaan todellinen läpimurto, ja läpimurtoa ei nyt näköpiirissä ole. Haluaisin uskoa, että Eurooppa tekee paljon tällä alalla ja tarjoamme esimerkkejä muille, mutta kyllä meidän ja muun maailman välillä on olemassa ero. Kaikki se, mitä me teemme, on kovin täsmällistä – meillä on ollut konflikteja muiden kanssa, esimerkiksi Kiinan kanssa, jotka eivät toimi samalla tavalla, jotka eivät toteuta muutoksia. Annan tästä aivan konkreettisen esimerkin. Kun ajatellaan teräsalaa ja terästuotteita, meillä on dumppauksen vastaisia tariffeja 70 prosentin tasolla. Ja olen tyytyväinen, että edelliset puhujatkin jo mainitsivat kriisin olosuhteet ja sosiaalisen kriisin, jota nyt eletään. Olen Kreikan kollegan kanssa samaa mieltä ja laajemminkin edellisten puhujien kanssa siitä, että omissa maissa meillä on energiaköyhyysongelma. Puolassa esimerkiksi 30-40 prosenttia kotitalouksien kustannuksista koituu energiakustannuksesta – en puhu tästä pelkästään siitä syystä, että vaalit ovat tulossa ensi vuonna, vaan nämä ovat aivan kovia faktoja kentältä. Monet ihmiset kysyvät, että miten meidän täytyy hyväksyä uudet leikkaukset, uudet tavoitteet, uudet vähennykset ja täytyy omaksua uudenlaisia indikaattoreita, esimerkiksi hiilitonnia per capita. On eri asia tehdä vähennyksiä, kun lähdetään hyvin korkealta tasolta ja, ja tilanne on toinen, kun lähtötaso on matala. Maat ovat kovin erilaisia. Puola, Portugali, Kreikka. Puolassa on toteutettu paljon vähennyksiä suhteessa lähtökohtaan. Meidän päästömme ovat matalammalla tasolla per capita kuin Saksassa ja usein meihin kuitenkin, meistä kuitenkin puhutaan suurina saastuttajina EU:ssa. Haluaisin muistuttaa siitä, että suuret odotukset, jotka kohdistuvat tähän globaalin sopimukseen, äh, liittyvät kuitenkin äh, maailmanlaajuiseen tilanteeseen. Euroopan panos ja osallisuus pienenee kriisin takia. Muut taas äh, etenevät nopeammin kuin me. Me emme meinaa pysyä perässä tässä kehityksessä ja globaali kilpailutilanne – on sellainen, että me emme enää ole eturintamassa. Meillä on kolme pilaria, ilmasto, mutta täytyy muistaa myös talouden kilpailu ja kilpailukyky Euroopan tasolla ja myös maailmanlaajuisesti. Kansalaiset välittävät meille tätä viestiä. Mehän teemme kaiken kansalaisten hyväksi ja pidämme kansalaisten edun mielessä. Meidän energiaturvallisuus on äärimmäisen tärkeä kysymys. Lissabonin sopimuksessa todetaan aivan selvästi, että päätöstemme EU-tasolla täytyy olla sellaisia, että ne eivät vaikuta yksittäisten jäsenvaltioiden energiavalikoimaan, energiamiksiin. Sanon tämän siitä syystä, että yksityiskohtainen analyysi yksittäisistä jäsenvaltioista mahdollistaa sen, että tässä keskustelussa todella voimme ottaa huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteen ja yksittäiset kansalaiset. Heitä ei saa unohtaa. Toivon, että Euroopan komissio ei tee päätöksiä ottamatta huomioon Euroopan parlamentin kantaa. Tällä hetkellä meillä on käsittelyssä hyvin tärkeitä aiheita. Schumanskin mietintö, jota työstämme muun muassa. Ja toivon, että Varsovan jälkeiset pohdinnat johtavat siihen, että todella yksityiskohtaisesti paneudumme kaikkiin näihin seikkoihin. Emme voi olla liian kunnianhimoisia. Nämä tavoitteet ovat kovin houkuttelevia, mutta täytyy muistaa, että olemme maailmanlaajuisessa kilpailussa. Kiitos ja seuraavana Karl-Heinz Florenz. Hän on ilmeisesti aivan sanaton. Karl-Heinz, möchtest du noch reden, oder? karl haluatko sanoa vielä jotain? Et, joten nimesi poistetaan listalta. Hyvä. Kollega Gerbrandi siinä tapauksessa seuraavana vuorossa. No hänkään ei ole paikalla, ja Dan Jörgensenkään ei ole paikalla. Poikkeuksellisesti, kun väkeä ei ole paikalla, niin Linda McEwen vielä toistamiseen, ja sitten edustaja Susa. Linda McEwen siis ensimmäisenä, sitten edustaja Susa. Chair, I thought we were taking niin luulin, että me keskustelemme erikseen vielä tästä itse mietinnöstä, mutta ilmeisesti tässä nyt keskustellaan samaan aikaan myöskin siitä, vai olenko väärässä? Siis minulla olisi Arseniksen kommentti, joka haluaisin esittää. Kyllä, me käymme vielä toisen puheenvuorokierroksen tämän mietinnön osalta sitten siis. No siinä tapauksessa en sano nyt mitään. Kollega Susa, olkaa hyvä samo bih se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon e, varšave. u svakom slučaju haluaisin kiittää komission jäsentä hänen tilannekatsauksestaan Varsovan jälkeen. Tämä aihe on hyvin vakava ja olen tyytyväinen siitä, että monet instituutiot ovat aiheesta näin kiinnostuneita. Esimerkiksi alueiden komitea on ollut tässä aiheessa paljolti mukana. Sehän on yksi niitä toimielimiä, joka on lähimpänä kansalaisia. Olemme todenneet, että meillä on unionissa paljon sääntelyä, paljon sääntöjä ja olemme todenneet, että meillä on tarkoitus päästä sopimukseen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Haluaisin kuitenkin nyt puhua toisesta asiasta. Meillä on paljon suuria risteilylaivoja, ja tämä ala on hyvin kukoistava ala. Meillä on paljon valtavia risteilyaluksia, jotka myös saastuttavat – näiden risteilylaivojen saastuttamisaste on kuitenkin aivan valtava. Hiljan keskustelimme merivarojen yhteisestä hallinnoinnista. Me haluaisimme saada tällaisen kokonaisvaltaisen suunnitelman. Ja me tie, tiedämme, että Adriameri ei ole pelkästään Euroopan alueella. Siellähän on myös sellaisia maita, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin. Eli niitä, niihin eivät päde samat säännöt. Tässä viittaisin Turkkiin ja laivoihin, jotka kulkevat Kreikan ja Turkin väliä. Miten voimme toimia niin, että kaikki laivat alistettaisiin samojen sääntöjen alaisuuteen? Meillä pitäisi olla siis kokonaislähestymistapa, integroitu lähestymistapa, mutta entäpä ne maat, jotka eivät ole unionin jäsenvaltioita, niin millä tavalla ne voitaisiin saada mukaan? Minkälaisia kannustimia niille voitaisiin antaa, jotta ne yhdessä EUn kanssa voisivat vähentää meri liikenteen päästöjä? Onko sellaisia konkreettisia toimia, joita muut kuin EUn jäsenvaltiot voisivat noudattaa ja mikä näiden toimien vaikutus olisi? Tämä on kysymykseni komission jäsenelle. Kiitokset. Näin olemme kuulleet kommentit ja nyt komissaari voi vastata näihin kommentteihin ja kysymyksiin. Olkaa hyvä. After this session, still... Kiitoksia. Tämän keskustelun jälkeen käsitellään varmaankin näitä teknisluonteisempia kysymyksiä. Komission edustajakin on täällä paikalla. He jäävät seuraamaan tulevaa keskustelua. Kollega Seber, haluaisin todeta tähän huolenaiheeseen liittyen, eli että meillä ei pitäisi olla tavoitteita eikä sitä eikä tätä. No, tämä tilanne on mikä se on. Te sanoitte, että tämä on askel, askeleita lähestymistapa. Tämä on ensimmäinen askel. Ei välttämättä sellainen kuin mitä halutaan tai kollega Skila, Skilakaakis kysyi, että pitäisikö meillä olla tällainen maksujärjestelmä vaiko mitä, mutta me tarvitsemme MRV-järjestelmää. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että se sulkisi muut seuraavat vaiheet kokonaan pois. Me emme tiedä, mitä tuleman pitää, mutta me sanomme vain, että mitä pitäisi tehdä, jotta IMOssa neuvottelut etenisivät. Ja tässäpä syystä, tästäpä syystä olemmekin keskustelleet alan edustajien kanssa. Komissaari Kalas ja minä olemme keskustelleet kolmeen otteeseen korkean tason edustajien kanssa kuullen alan eri edustajien näkemyksiä. Ja minulle on syntynyt näissä keskusteluissa sellainen vaikutelma, että tämä MRV-järjestelmä on kiistaton asia, koska ihmiset uskovat siihen, että oli miten oli, niin tämä on järkevä lähestymistapa ei ainoastaan Euroopassa, vaan myöskin patisteellaaksemme IMOta toimimaan ponnekaammin. Eli kyse ei ole tavoitteen asettelusta, sitä emme nyt tee, vaan nyt on tästä ensimmäisestä vaiheesta kyse. Kollega Skila Kakkis esitti myöskin tähän suuntaan meneviä huolenaiheita. Viittasitte tähän hinnoittelukysymykseen, pitäisikö meillä olla markkinaperusteinen mekanismi tai maksujärjestelmä – siitähän keskustellaan IMOssa. Minä ja komissio emme kuulu IMOhon, mutta rohkaisisin kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita tekemään kaikkeensa, jotta tätä asiaa käsitellään ja ajetaan tähän suuntaan. Minun mielestäni hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että Yhdysvallatkin ovat esittäneet konkreettisen ehdotuksen joihinkin asioihin liittyen. Joten nyt on olemassa mahdollisuus sille, että keväällä IMOssa päästään, päästään eteenpäin, mutta se tietenkin edellyttää jäsenvaltioiden ponnikasta toimintaa. Sanoitte myöskin, että meidän tulisi toimia Yhdysvaltojen suunnitelmien mukaisesti, mikä ettei me teemme jo tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Sanoitte myöskin, että täs, tätä kautta pitäisi päästä globaaliin ratkaisumalliin. No sitä komissio tässä juuri ajakin takaa. Anna Rosva kysyi, että miten voisimme saada tietoa näistä kasvihuonekaasupäästömääristä. Me lähdemme polttoainekulutustiedoista liikkeelle. Meillä on tietoa olemassa, mutta me haluamme pitää järjestelmän mahdollisimman yksinkertaisena, jotta me lähde keksimään uusia hallinnollisia työtaakoja, vaan yritämme lähteä liikkeelle olemassa olevasta tiedosta. Tästäpä syystä keskustellaankin juuri näistä laivakoosta. On tietenkin selvää, että mitä pienemmistä aluksista on kyse, sitä suurempana riskinä on aiheuttaa turhaa hallinnollista taakkaa niille, jotka eivät tällaisesta hallinnollisesta taakasta vielä kärsi. Ja sitten esittiin kysymys, että mikä intressi on niille, jotka vain eh, liisaavat näitä laivoja. No sitä ei ratkaista tämän tekstin avulla. Se hoidetaan muuten, mutta minä uskon, että meillä on olemassa jo alakohtaista kokemusta, kuten tämä tanskalainen operaattori on kerännyt hyviä kokemuksia hyvistä menettelytavoista ja olisi ehkäpä mielenkiintoista tämäkin huomioida, mutta ongelmana on juuri se, että miten saadaan kunnon porkkana tarjota operaattoreille. Tähän järjestelmäämme ei luo liity minkäänlaista rahoitusjärjestelmää, mutta tähän voi palata myöhemmässä vaiheessa, mutta tässä ehdotuksessa ei lähdetä rahoitusjärjestelmästä liikkeelle. Ja sitten vielä lopuksi kollega Susa näistä ristelyaluksista. Toden totta tämä on hankala asia, typenoksidit, rikkioksidit ja niin poispäin. Potocnikin salkkuunhan tämä kuuluu, mutta voin sanoa sen verran, että meidän pitää pohtia sitä, että miten nämäkin asiat voitaisiin mahdollisesti huomioida. Ja sitten tähän Arjanmeren kysymykseen, niin minun mielestäni ehkäpä Itämerisääntelyn puolelta voidaan saada hyviä ajatuksia. Siellä ei ole keskusteltu ainoastaan EU-kumppaneiden kanssa, vaan myöskin Itämeren alueen maiden edustajien kanssa. Mitä tulee sitten kansainvälisiin neuvotteluihin, kiitokset Richard Seber sinulle siitä, että nyt pitäisi päästä ponnekkaasti eteenpäin. Olen kanssasi kyllä todellakin samaa mieltä ja olen myöskin sitä mieltä, että tässä tarvitaan kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin, kansallisten hallitusten ponnistelua, koska tällä meidän täytyy vain jaksaa työstää tätä asiaa. Ja kuten alussa jo ihan lyhykäisesti totesinkin, niin minä todellakin uskon siihen, että meidän täytyy selkeästi sanoa, mistä kenkä puristaa. Varsovassa minulle syntyi sellainen vaikutelma, että kehitysmaissa, Afrikan maissa, kehittyvissä latinalaisen Amerikan maissa ja muualla ihmiset todellakin yrittävät toimia samalla tavalla kuin me he haluavat kunnianhimoisia neuvotteluja, mutta totta puhuen huolestuttavaa oli nähdä tällainen ryhmittymä, joka pitkään COP-neuvotteluiden aikana yritti palata tähän vanhaan järjestelmään, eli että meillä on tämä liite 1 ja ei liite 1 ratkaisumalli. Meidän täytyy yleisesti ottaen sanoa, että jos ilmastonmuutoskysymyksiin halutaan todellakin puuttua kansainvälisellä näyttämöllä, niin se ei todellakaan onnistu, jos toimimme vanhan kaavan mukaan. Ja tähänhän kollega Rosbach viittasi puheessaan rahoituksesta. On selvää, että vähiten kehittyneitä ja haavuttavammassa asemassa olevia maita täytyy auttaa voidakseen toimia kestävämmin myöskin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan paraikaa tutkiskelemme juuri sitä, että miten me voisimme rahoittaa tätä toimintaa ja houkutella yksityistä sektoria investoimaan juuri Afrikan valtioissa, vähemmän kehittyneissä maissa ja haavoittuvammassa asemassa olevissa maissa. Mutta kyse ei saa olla rahoituksesta. nousevissa talouksissa niiltäkin tarvitaan sitoumusta ja osallistumista tähän rahoitukseen. Meidän täytyy selkein sanakääntein ottaa tämä asia esille ja toivottavasti meidän ei tarvitse turhan pitkään ennen Pariisin kokousta vatvoa tätä vanhaa asiaa, eli pitäisikö tällainen palomuuri ottaa käyttöön vaiko ei. Me emme, se pitää poistaa, me emme tarvitse raja-aitoja, meidän täytyy katsoa tällaista yhteisrahoitteista lähestymistapaa. Toiset joutuvat tietenkin maksamaan enemmän kuin toiset, ja meidän täytyy jollakin tavalla katsoa ne maksuosuudet, mutta ei siten, että katsotaan, mitkä maat olivat kehittyneitä maita vuonna 1992, silloin kun sopimus astui voimaan ja muut sitten maksavat, jos haluavat. Sitten mitä Linna McEwen totesi, viittasitte näihin kysymyksiin ja vuoteen 2030. Me olemme valmistelemassa vaikutusten arviointia. Siinä otetaan huomioon tavoitteet, laivojen lukumäärä, tavoitteiden vuorovaikutus, kunnianhimo ja niin poispäin, mutta kyse on myöskin energiakustannuksista. Me analysoimme tätäkin aspektia, työllisyysaspektiakin tarkastellaan tehokkuus ja uusiutuvat energialähteet, sitä kautta saadaan enemmän työllisyyttä aikaiseksi kuin niillä aloilla, joilla ei käytetä uusiutuvia energialähteitä, mutta ilmasto- ja energiapolitiikka pitää käyttää yhdessä kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Eurooppa näyttää olevan yhä enemmän energiatuorista riippuvainen ja se tarkoittaa sitä, että viime vuonna yli 500 miljardia euroa maksettiin fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Eli Euroopasta nämä rahat vietiin Katariin ja Venäjälle ja Saudi-Arabiaan, eikä näitä rahoja voitu investoida Saksassa, Puolassa tai muualla Euroopan unionissa. Eli tässä valmistelutyössä huomioimme myöskin tämänkin aspektin. Ja sitten vielä tukijärjestelmä, joka liittyy uusiutuviin energialähteisiin. Pohdimme juuri sitä, että miten tämä järjestelmä voisi toimia vielä kustannustehokkaammin. Ne, jotka haluavat uusiutuville energialähteille vahvemman roolin tulevaisuudessa, niin se edellyttää, ettemme liikaa tue sitä. 2020 jälkeen nämä teknologiat ovat jo riittävän pitkällä, pitkälle kehittyneitä, sitten ei näitä tukijärjestelmiä tarvita enää, joten meidän täytyy katsoa ja etsiä dynaas, dynaamisempaa ja joustavampaa lähestymistapaa. vai nämä kaikki asiat yritetään neuvottelussa ottaa huomioon. Minä joka tapauksessa yritän tämän koko toiminnan kautta varmistaa, että kaikki tietävät, mikä on tämänhetkinen energia- ilmastopuolen tämänhetkinen tilanne ja mitä puutteita on olemassa. Mehän tiedämme, että Briten saarilla on sanottu, että energialasku tulee lähiaikoina kasvamaan yli sadalla punnalla. Se on melkoinen kasvu. Ja kun viittasitte tähän kuulemistilaisuuteen brittiparlamentissa. Siihen liittyen voin sanoa, että ilmastokustannukset, energiakustannukset ja muut niistä niiden osuus saattaa olla jopa 35 prosenttia tästä yli 100 euron laskusta, mutta kyllä tässä on olemassa vielä kuitenkin suuri ero. Eli meidän täytyy vain katsoa, mitkä ovat ne faktat tällä hetkellä. Ja tähän liittyen vielä toteaisin, että meidän täytyy löytää Euroopasta kustannustehokkaita energiajärjestelmiä todellakin kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa. Sitä tuskin kukaan täällä lähtee kiistämään, mutta haluaisin selkeästi sanoa, että mehän tiedämme, mitä tapahtuu, jos lähdemme vain halvinta energiaa lähdetä hakemaan, niin silloin kyse on hiilestä. Ja silloin ei voida samalla ajaa järkevää ilmastopolitiikkaa. Richardhan viittasi komission tiedonantoon. Siinä pitää selkeästi myöskin sanoa, että me emme voi siirtyä ilmaiseksi vähähiiliseen talouteen. Aina syntyy jotain kustannuksia, mutta pidemmällä aikavälillä tästä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja ehkäpä tämä seikka, sitä ei välttämättä heti haluta ymmärtää, mutta alkuun tämä saattaa kuitenkin maksaa tämä järjestelmä. Ja sitten kollega Simanskille toteaisin vielä seuraavaa. Te viittasitte jo niihin, jotka ovat ponnistelleet kovasti. Tämä liittyy tähän indikaattori- ja kriteerikeskusteluun, kun arvioimme, mikä on reilua ja mikä taas ei. Uudessa järjestelmässä ei saa tietenkään rangaista sellaisia, jotka ovat toimineet pioneereina – Eli se on yksi tekijä, joka pitää huomioida. Me olemme yrittäneet vain varmistaa, että ne, jotka ovat tehneet työnsä, jopa suurenkin työn, niin joutuvat vielä jatkossakin osallistumaan tähän työhön, mutta meidän täytyy vain katsoa, että miten saamme kaikki puoltamaan yhteen hiileen, ja siitä tullaan tulevien kahden vuoden aikana vielä käymään melkoista käden vääntöä. Kiitoksia. Vielen Dank, Conny Hedegaard. Paljon kiitoksia, kollega Hedegaard, näistä hyvistä vastauksista, kattavista vastauksista ja paljon onnea ja menestystä tulevina viikkoina Pariisin kokouksen kynnyksellä. Siitä pitää saada todella hyviä tuloksia aikaiseksi. Todellista muutosta on saatava aikaiseksi tiellä kohti parempaa ilmastoa ja taloudellista tilannetta, sillä nämä asiat liittyvät hyvinkin tiiviisti ja läheisesti toisiinsa. Vielä kerran kiitokset vierailustanne. So, und jetzt wollen wir uns der handwerklichen. No niin, sitten taas varsinaiseen leipätyöhön. Suuret keskustelut on käyty. Nyt käymme kollega Kakiksen mietinnön kimppuun. Eli nyt keskustelemme juuri siitä, josta keskustelemme juuri äsken. Eli miten meriliikennettä säänneltäisiin. Komission konkreettinen ehdotus on pöydällä ja nyt esittelijä saa puheenvuoron. Voitte alustaa käytävä keskustelu. Olkaa hyvä, edustaja Skilakakis. Brief because I have covered a lot of ground in the previous... Puhun lyhyesti, koska puhuin jo pitkään edellisessä puheenvuorossani näistä aiheista. Lisäisin vain ihan muutaman lisäseikan, josta voi olla hyötyä. En yleisalustuspuheenvuoroa esitä, koska se jo tässä tuli hoidetuksi, mutta sitten yksityiskohtia. Tämä liittyy siihen, minkälaisia tietoja julkaistaan. Minun ehdotukseni on, että meidän pitäisi julkaista kaikki tiedot, mutta nimettöminä niin, että laivan nimi ja yrityksen nimi ei tässä olisi näkyvissä. Näin saisimme tehokkuudesta riittävät tiedot, jotka komissio haluaa kattaa mutta näin vältymme harhaan johtavilta keskusteluilta, jotka voivat sitten ohjalla koko keskustelua, prosessia. On ymmärrettävä, että aluksen energiatehokkuus on hyvin monimutkainen ilmiö. Kyse ei ole pelkästään lastista tai polttoaineesta, joka määrittelisi energiatehokkuuden, vaan siihen vaikuttaa myös sää, äh, merivirtaukset, aika, se aika, joka on kulunut kuivahtelakalta lähdöstä, alus voi olla tämän vaiheen jälkeen paljon tehokkaampi sitten kuin kun alus on puhdas ja propellit ovat kunnossa ja sitten jokunen vuosi tämän jälkeen ennen kuin se joutuu taas kuivatelakalle. Tilanne on täysin muuttunut. Annanpa esimerkin vielä markkinaolosuhteista. Jos on vaikkapa reitti, merireitti Ranskasta Algeriaan, sinne mennään täydellä lastilla ja palataan tyhjänä, koska Algeria vie öljyä ja kaasua putkien kautta. Minkälainen energiatehokkuus tässä kuljetuksessa tällä matkalla ja reitillä on? Joskus täytyy taas mennä täyttä farttia hakemaan lastia. Ja miten me mittaamme energiatehokkuudessa massaa tai painoa? Energiatehokkuus on erilainen, jos on painava lasti, painava alus mutta kaikki lastit eivät välttämättä, vaikkakin ovat isokokoisia, eivät ole niinkään painavia. Aluksilla vuokrataan tilaa kuljettajien käyttöön. Tästä syystä amerikkalaiset IMOssa ovat tehneet kolme perättäistä ehdotusta. Ensimmäinen liittyy liikennesuoritteeseen, toiseen, toinen on ilman sitä ja kolmanneksi he ovat pyrkineet ymmärtämään, miten tämä toteutuu. Ja kolmas perustuu merelläoloaikaan. Minä ehdottaisin, että aika merellä sisällytetään näissä meidän laskelmissamme, koska se on relevantti. Voidaan ottaa huomioon se, kuinka pitkään laiva on merellä. me emme varmaankaan pääse energiatehokkuudessa parhaaseen tulokseen tätä kautta. En halua liian pitkää puheenvuoroa käyttää, joten lopuksi haluaisin totta kai kuunnella myös komission kantoja. Minusta typpioksidit täytyy ottaa harkintaan. Niitä ei ole helppoa mitata, mutta tutkimuksen perusteella, jonka olemme saaneet ympäristövirastosta, tyyppioksideilla on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Ne ovat yhtä merkittäviä kuin hiilidioksidipäästöt. Eli tämä muuttuja on myös otettava huomioon. Typen oksidit liittyvät suoraan siihen tapaan, jolla moottorit rakennetaan niissä voidaan valita, kumpaa painotetaan, typen oksideja vai, vai hiilidioksideja päästöissä. Typen oksidiin liittyy se myönteinen puoli, että ne vähentävät metania. Minusta tätä olisi syytä mitata. Toisin kuin aerosolit, typpioksidit, typen oksidit tulevat lisääntymään seuraavien 20-30 vuoden aikana huomattavasti. Tämä minusta on otettava mukaan. Minä en ehdottanut tätä mustaa hiiltä yhdestä erityisestä syystä. Tässä vaiheessa ainakaan se ei ole riittävän merkittävä saastumisen aiheuttaja. Ehdotan siis, että laajennetaan soveltamista hiilidioksidin ohella sisällytettäisiin tähän myös typen oksidit, jos mahdollista. Mutta ei muita, koska nämä ovat ne kaksi pääsaastuttajaa, jotka mielestäni ovat järkeviä tässä järjestelmässä. Paljon kiitoksia. Näin pääsemme varjoesittelijöiden puheenvuoroihin Linda McEwen, Carl Schlüter ja Anna Rosbach. Linda, olipa hyvä. Um, thank you, Chair. And, uh... Kiitos uh, puheenjohtaja. Minulla on Kriton Arsenisin paperi. Hän pyytää anteeksi, hän ei voi hyvin tänään ja hän pyysi minua esittämään hänen ajatuksensa tästä ehdotuksesta. Ensinnäkin Minäkin kuulin, mitä komission jäsen sanoi typpioksidivälinestöistä, mutta Kriton sanoo, että hän pitää hyvänä esittelijän ehdotusta laajentaa tätä ehdotusta typpioksidipäästöihin, koska hänen mielestään meillä pitäisi olla laajempi katto, jolla olisi myös välineitä, jolla voidaan mitata muutakin kuin CO2. Ja hän ehdottaa myös, että täältä eh, informaatiolistalta jota valvotaan, pitäisi poistaa tiettyjä asioita, koska meidän pitäisi kuitenkin valvoa eh, kattavasti. Ja eh, huomioida myös uusien laivojen markkinat. Sitten täytyy muistuttaa ihmisiä myös siitä, että osa teollisuudesta pitää hyvänä tätä. Monet valtiot käyttävät nyt jo esimerkiksi tulli-ilmoituksia, mitä tulee näihin monitorointivälineisiin liittyen todelliseen polttoainekustannusten arviointiin, niin täytyy muistuttaa, että ne eivät kaikki ole ihan yhtä hyviä. Meidän pitäisi askelettain mennä eteenpäin ja valita sitten ne kaikkein edistyneimmät ja parhaat keinot me pidämme myös hyvänä sitä, että kun on saatu globaali päätös IMO-tasolla, niin silloin EU-järjestelmän pitäisi olla IMOn tasolla ja sen vuoksi hyvä, että meillä olisi delegoitu säädös tähän. Kiitos ja seuraavana Karl Schlüter. Actually, Sama ongelma meillä. Satu Hasse on meidän varjoesittelemiä, hänkin on sairastunut. Ihan muutama sananen Satun puolesta. Hänkin on tyytyväinen tähän tonnistokynnyksen laskemiseen ja että typen oksidit otetaan huomioon, eli askel oikeaan suuntaan, mutta mielestämme tämä ei riitä, että vain tarkkaillaan ja raportoidaan. Se on tietenkin hyvä, että se huomioidaan, mutta toivoisin, että GS-järjestelmässä tämä huomioida niin kuin jo 2008 päätettiin, eli sanottiin, että jos IMOssa 2011 tätä ei ole otettu käyttöön, siis IMOssa, niin me otamme sen itse käyttöön ja siksi haluaisimme, että tämä kuuluisi tähän asetukseen. Ja mikäli neuvosto tätä ei voi heti hoitaa, niin meidän pitäisi esittää komission aloiteehdotukselle tiukka määräaika – sillä ilmastopaketin johdantosan kappaleessa tämä kyllä selkeästi mainittiin. Ja sitten tämä ongelma liittyen luottamuksellisuuteen, artikla 59, niin luottamuksellisuus, sen pitäisi olla aina poikkeus ja todellakin vain jos tarve vaatii. Eli raportointivaatimukset pitäisi muotoilla siten, että tässä ei puhuta hyvin arkaluonteisista kysymyksistä. Hoidetaan asia niin, että äh, yritysten ei tarvitse paljastaa omia mm, tuotantosuunnitelmia, mutta vielä kerran oikein paljon kiitoksia. Rosbach. Kiitokset Karl Slyter ja seuraavana Anna Rosbach. Um, Kiitos puheenjohtaja. Henkilökohtaisesti olen samaa mieltä esittelijän kanssa näistä mittauksista, muun muassa noksien mittauksista, typpioksideista. Mutta Martin Kälänen, joka ikävä kyllä hänkään nyt ei voi tähän osastoon, joka on siis meidän varjoesittelijämme, hänellä on hieman eri lähestymistapa asiaan kuin minulla henkilökohtaisesti, joten tässä nyt hänen näkemyksensä. Komissio on ehdottanut että tämä koskisi niitä aluksia, jotka ovat suurempia kuin 5000 bruttorekisteritonnia. Ja ne vastaavat yli 50 prosentista kaikista saasteista. Ja meidän ryhmämme mielestä tätä ei pitäisi laajentaa 400 000 tonniin. Meidän mielestämme tämä johtaisi liian suuren byrokratiaan varustamoille ja täytyisi huomioida myös se, että pienemmät alukset pyrkivät nyt jo rajoittamaan turhaa CO2-päästöä. Ryhmä on myös sitä mieltä, että tämä koskee myös esittelijän ajatusta ottaa mukaan näitä muita päästöjä, joista minä taas olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Tämä kuitenkin johtaisi erittäin suuren kuormituksiin laivojen omistajille ja viranomaisille, joiden pitäisi sitten valvoa näitä raporttivuoria. Ja me pelkäämme, että tämä johtaisi siihen, että esimerkiksi manipuloinnin mahdollisuus lisääntyy, koska valvontaan on vähemmän aikaa. Ja sen lisäksi täytyisi katsoa CO2-päästöjä ei pitäisi ottaa tätä CO2-päästöä per matka, koska tämä lisäisi kuormitusta niille aluksille, jotka tekevät paljon lyhyitä matkoja. Ja tässä minusta kollega Kälänän on ihan oikeassa. Tämä on asia, jota meidän pitäisi vielä tarkastella esimerkiksi ää, lauttojen kohdalla, koska minä tulen maasta myös, missä on erittäin paljon lauttoja, jotka liikennöivät lyhyitä matkoja paljon. Eli meidän pitäisi ehkä löytää jonkinnäköinen muunlainen keino mitata kuin per matka. Kiitos. Hyvä. Ja sitten vielä komissiolle puheenvuoro ja komission jälkeen esittelijän puheenvuoro. Komissio. Kiitos puheenjohtaja kaikille jäsenille, jotka ovat kommentoineet ehdotusta ja mietintöluonnosta. Tärkeää, kun katsomme ehdotustamme, on se, että olemme edenneet sellaisella tavalla, jossa linjaamme kantaamme kansainvälisten toimijoiden linjan. Tätä myös komission jäsen korosti, ja tämä on maltillinen ja rakentava lähestymistapa jossa pidetään kiinni EU-politiikan pääperiaatteista ja tavoitteista. Jos esittäisin muutaman kommentin ja huomion, ensinnäkin liittyen raportoitaviin tietoihin. Avoimuus on yksi päätavoitteista ja avoimuuden lisääminen. Vankka MRV-järjestelmä on tarkoitettu ikään kuin rohkaisevaksi toimeksi, joka mahdollistaa päätöksenteon sekä kuluttajien että yrittäjien taholla. Tämä voisi johtaa energiatehokkaampiin käytäntöihin. Operationaalinen tehokkuus liikennemuodoissa usein ilmaistaan sen suhteen, kuinka, kuinka tehokasta on energian käyttö, polttoaineen käyttö. Jos jätetään lasti pois tehokkuuden määrittelystä, niin tämä totta kai vähentäisi MRV-tulosten merkitystä tiedon kannalta. Erilaisten alusten tiedot ja niiden tulkinta on hyvin monimutkaista ja se vaatii asiantuntijuutta. Tarkoitus on kuitenkin käyttää kerättyjä tietoja päätöksentekotarkoituksessa. tarkoituksessa tiedot lasteista, joita tässä MRV-ehdotuksessa vaadittaisiin, eivät ole arkaluontoisia liiketoiminnan kannalta. Kyse on vuosittaisista koontiluvuista, ei tietoja yksittäisiltä matkoilta. Ne, jotka saavat tietoja käyttöönsä, eivät saa arkaluonteista tietoa yksittäisistä lasteista, niiden omistajista, reiteistä ja niin edelleen lastitietorekistereitä vaaditaan jo tällä hetkellä esimerkiksi turvallisuussyistä. MRVn seuranta, tarkkailuosuus on jo tällä hetkellä hyvin laajasti käytössä. Kun katsotaan IMON nykykeskusteluja energiatehokkuuden alalla ja mahdollisista standardeista käytävä keskustelua, niin niissä on mukana lastiaspekti. Jos lasti otetaan pois EUn MRVn soveltamisalasta, niin olisi hyvin vaikeaa EUssa olla näiden keskustelujen eturintamassa ja johdossa. Tämä loisi esteen meidän osallistumisellemme kansainväliseen keskusteluun. Mitä sitten tulee laivakohtaisten tietojen julkaisemiseen anonyymisti? Avoimuus on hyvin tärkeä tavoite. MRV pitää nähdä perustana muille poliittisille toimille, mutta me haluamme varmistaa, että MRV-järjestelmä jo sinällään mahdollistaa sen, että saamme aikaiseksi tarpeelliset kannustimet tälle alalle niin, että pääsemme tavoitteisiimme, poliittisesti määriteltyihin tavoitteisiin EU-ssa. Vain luotettavat tiedot energiatehokkuudesta varmistavat sen, että energiatehokkuutta pidetään merkittävänä liiketoimintapäätöksissä. Esimerkiksi ostetaanko käytettyjä aluksia ja niin edelleen. Tiedot, jotka nyt ovat käytössämme, eivät ole luotettavia, eivätkä vertailukelpoisia. Meillä ei ole standardeja tällä alalla vielä toistaiseksi. Standardikeskustelu, jota käydään IMOssa, nojautuu kahteen periaatteeseen. Siihen, että käytetään näitä perusarvoja, vertailuarvoja, tai sitten aluskohtaisia arvoja. Toinen konsepti vaatisi aluskohtaista tietojen keräilyä ja, ja julkistamista. Se olisi, olisi aivan liian varhaista tässä vaiheessa vielä sisällyttää näitä käsitteitä järjestelmään. Liian varhaiset päätökset EUn tasolla voisivat johtaa siihen vaaraan, että kansainväliset keskustelut Euroopan näkökulmasta hidastuisivat, estyisivät. Mitä sitten tulee soveltamisalan laajentamiseen niin, että muutkin saasteet otettaisiin tähän mukaan? Olemme pyrkineet olemaan käytännönläheisiä, olla kevyen järjestelmän, jotta saamme EUn meriliikenteestä kattavan kuvan. Olemme halunneet kustannustehokkaan sellaisen järjestelmän, joka ei aiheuta liiallista hallinnollista taakkaa. Me katsomme, että meillä on painetta Euroopassa ja ymmärrämme kyllä tämän taloudellisen ahdingon, joka vallitsee myös meriliikennealalla. Hiilidioksidipäästöjä voidaan laskea olemassa olevien tietojen pohjalta helposti polttoainekulutuksen perusteella. Tämä tieto on jo käytettävissä lähestulkoon kaikkien alusten osalta. Yksinkertaisin seurantamenettely, joka pohjaa olemassa oleviin asiakirjoihin polttoaineen käytön osalta, ei toimi kuitenkaan typenoksidien osalta. Emme saisi lisäarvoa verrattuna tuloksiin, joita olemme saaneet tutkimuksista ja analyyseistä. Jos integroisimme muita aineita tähän järjestelmään, niin se vaatisi hyvin kalliiden mittauslaitteiden asentamisen. Tällaiset laitteistot ovat nyt kehitteillä ja meillä on hyviä kokemuksia jo, mutta edelleenkin olemme kokeellisessa vaihe- vaiheessa aluksilla. Meillä ei ole vielä käytännön kokemuksia tältä alalta, eikä meillä ole tarkkoja tietoja kustannuksesta. Arvioita on kuitenkin esitetty ja tällaiset typpien oksidin mittauslaitteistot voisivat olla yli 100 000 euroa per laiva. Näin ollen alalla olisi selkeästi vaikeampaa aloittaa nämä RRV-järjestelmän käyttöönotot. Komissio täysin tunnustaa sen, että kaikkien äh, saastuttajien, saasteiden arviointi, tarkkailu on tärkeää ja me haluaisimme integroidumpaa järjestelmää heti sitten, kuin teknologia on taloudellisesti mahdollista. Komissio on myös ilmaisut olemassa avoin kehitykselle tähän suuntaan. No sitten nämä pienimmät kynnysarvot, joita esittelijä esittää ja myös muut lausunnot ovat esittäneet. 500, 5000 tonnin raja on varsin suhteellinen kynnys. Jos alennamme kynnystä, niin sitten useammat alukset tulevat mukaan tähän. Tällä hetkellä puhutaan 55 prosentista ja sitten kynnyksen muutos johtaisi 90 prosenttiin ja kuitenkin vain 10 prosentista päästöjen suhteen tässä puhutaan. Totta kai on poliittisesti argumentoitavissa, pitäisikö MRV raja määritellä toisella tavalla, toiseen kohtaan. Esittelijä esittää yhtä rajaa ja alempi kynnys voisi olla pitem- pitemmälti linjassa IMOn kynnyksen kanssa, mutta matalempi kynnys toki lisäisi myös kustannuksia tämän ehdotuksen suhteen. On arvioitu noin 80 miljoonaa euroa ja aina 148 miljoonaa euroon saakka. Ja mikä olisi vaikutus sitten pk-yrityksiin. Lopuksi vielä jokunen kommentti Linda McEvanin ja vihreän esittelijän kommentteihin liittyen. On selvää, että 2008 neuvosto ja parlamentti vetosivat sellaisen toimen puolesta, jotka vähentäisivät meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä, koska globaalia sopimusta ei ollut. Näin nämä päästöt voitaisiin sisällyttää päästökauppajärjestelmään. Tällä välin on kuitenkin tapahtunut merkittävää kehitystä IMOssa MRV-järjestelmäehdotuksen kautta. Asiantuntijat tästä keskustelevat, tekevät kovasti työtä ja käyttävät paljon aikaa ja ponnisteluja, jotta tämä järjestelmä voisi toteutua globaalisti. Näissä olosuhteissa on tärkeää, että EU näyttäytyy osana näitä globaaleja pohdintoja. Näin me voimme antaa rakentavan asiantuntijapanoksen näihin keskusteluihin. Erityisesti näissä, tässä kontekstissa kunnianhimoisen vankan MRV-järjestelmän säilyttäminen, siitä kiinni pitäminen mahdollistaa sen, että me voimme osallistua ja johtaa keskusteluja IMOssa. Kiitos. Paljon kiitoksia komissiolle näistä kattavista vastauksista. Ja lopuksi vielä edustaja Xilakakis, olkaapa hyvä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Mitä tulee IMO keskusteluihin. Yhdysvaltalaiset eivät ota liikennesuoritetta viimeisimmässä ehdotuksessa huomioon. Jos me tämän teemme itse kuitenkin, mutta IMOssa MRV ei lisätä äh, liikennesuoritetta, niin meidän täytyy muuttaa omaa MRVtä poistaen siitä tämä liikennesuorite, se on hankalaa, tai sitten meillä on globaali ja eurooppalainen MRV, ja se olisi väärä lähestymistapa. Toinen vaihtoehto olisi yksinkertaisemmin. Jos yhdysvaltalaiset tai IMO päättää, että otetaan huomioon liikennesuoritteet, niin mehän voimme muuttaa sitä, koska se ei olisi poliittisesti hankala muutos. Toisaalta taas, jos tietoa on jo käytettävissä, jotka toimitetaan anonyymisti, niin nehän ovat kyllä vertailukelpoisia. Sillä ei ole mitään merkitystä, että minkä niminen tämä alus on. Meidän täytyy vain varmistaa, että me löydämme nämä tiedot, jotka liittyvät juuri näihin aluksiin ja polttoaineen kulutukseen, joka tässä riippuu reitistä ja ilmastoolosuhteista. Meidän ei tarvitse minä energiatehokkuusindeksiä tässä ottaa käyttöön. Jos me haluamme sellaisen, niin silloin pitäisi sanoa, että energiatehokkuusindeksi ei pitäisi puhua hiilidioksidista, vaan meillä pitäisi olla asetus, joka liittyy merialusten energiatehokkuusindeksiin. Tässä yritetään tehdä asia ja samaan ympätä vielä jotain muuta. Onko nyt kyse todellakin energiatehokkuudesta vaiko ei? luovummeko tästä saastuttajan maksaa periaatteesta. Minun mielestäni sitä periaatteesta pitäisi soveltaa. Jos haluamme saada energiaa tehokkuutta aikaiseksi, niin tämän lähestymistavan myötä per, saastuttaja maksaa periaate vesittyy kokonaan. Energiatehokkuutta pidetään tässä ehdotuksessa tärkeimpänä asiana ja saastuttaja maksaa periaate jossain vaiheessa unohtuu kokonaan, mutta minun mielestäni se on kyllä ihan väärä tie, jos näin suoraan saan sanoa. Ja sitten mitä itse soveltamisalaan tulee, kyse ei ole tästä mahdollisesta kymmenestä lisäprosentista, vaan tilanteen vääristymisestä. Jos pienemmät alukset eivät kuulu soveltamisalaan piiriin, niin sitten voidaan sanoa, että jos on liikenteen solmukohdissa, joita löytyy Välimeren alueelta. Ja suuret alukset tulevat sinne, mutta pienet alukset käyttävät sitten näitä Välimeren alueen satamia ja sitä kautta välittävät sitten näitä lasteja eteenpäin, mutta mehän emme halua lähteä tälle tielle, koska se vääristää tätä tilannetta. Kiitoksia. Ich habe gerade déjà vu tilannehan tässä tuli esille, kun puhuttiin näistä solmukohta-asioista. Ihan niin kuin ilmailuasioista keskusteltaessa, niin tämä asia tuli esille. Eli Vastaavanlaisia keskusteluja tullaan jatkossakin vielä käymään. Tämän verran tästä keskustelusta. 4. joulukuuta kello 12 mennessä pitää tarkistukset jättää. Tarkistuksia käsitellään 22. päivä tammikuuta täällä ja valiokunta-äänestys toimitetaan 30. tammikuuta ja toivottavasti sitten huhtikuussa saadaan monien muiden mietintöjen rinnalla myöskin tämä asia käsiteltyä ihan ensimmäisessä käsittelyssä. Oikein paljon kiitoksia arvon kollegat. Palaamme vielä iltapäivällä tähän keskusteluun yhdessä Puolan entisen ilmasto ympäristöministerin kanssa. Hän vastaa nyt näistä COP-neuvotteluista. Jos olette kiinnostuneita näistä keskusteluista, niin keskustelut alkavat sitten kello 15. Ja nyt toivotan teille hyvää ruokahalua.